kuulleet surulliset uutiset viikonloppuna tapahtuneesta hyökkäyksestä Pohjois-Irlannin Massereen armeijatukikohtaan, jossa murhattiin kaksi sotilasta, Mark Quincy Birminghamista ja Cengiz Azinkar Lontoosta, ja samalla haavoitettiin neljää muuta henkilöä, myös kahta siviiliä. Toinen heistä on kriittisessä tilassa, hän on Puolan kansalainen tämä murhanhimoinen hyökkäys Pohjois-Irlannin turvavoimia kohtaan on äärimmäisen halveksittava teko, jonka tuomitsen mitä tiukimmin. Myötätuntomme on perheiden ja omaisten tukena. Nämä sotilaat menettivät henkensä palvellessaan yhteisöään. Tämä oli ensimmäinen sotilaisiin kohdistuva murhaisku Pohjois-Irlannissa 12 vuoteen. Tässä hyökättiin